Um, well, thanks very much, Chair. And first of all, I would like to thank the Shadows for the uh, uh, very good cooperation on this own initiative report. Um, and the report deals... Pieniä teknisiä ongelmia tulkit eivät nyt kuule salin puolelle mitään. Odotellaan korjausta. Uh, it aims to improve safety, security and social aspects of waterborne passenger transport.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 I got a signal that it will work. Sain viestin, että tulkkausjärjestely nyt toimii. Testaamme. Onko tulkkausta italiaksi? Italia. Ja testaamme vielä. Jaha, nyt se toimii. Nyt toimii siis. Hyvä. Kiitos. Ja nyt voidaan jatkaa. Voit myös aloittaa ihan alusta. No en nyt haluaisi istuttaa teitä täällä salissa vielä pidempään, mutta halusin vain kertoa, minkä takia tein tätä mietintöä ja selvitin sitä, että mietintö tähtää siihen, että sektorista tulisi kilpailukykyisempi, puhtaampi, vihreämpi ja parempi kaikin puolin myös turvallisuutta pitäisi lisätä ja, ja käyttäjäkokemusta ja sitten myös matkustajien oikeuksista pitäisi pitää kiinni varsinkin vesiliikenteessä mukaan lukien sisävesiliikenne. Laatua pitäisi parantaa ja tällä tavoin sitten parantaa myös kynnystä, madaltaa kynnystä käyttää sektoria tai vesiliikennettä. Ja kiitos näistä kommenteista ja tarkistuksista. Minä jo mainitsin tuon kompromissin numero yksi ja tämähän on jo sovittu, joten voi mennä suoraan kompromissiin kaksi. Ja tässä todetaan, että viitoskappale nyt korostaa, mitä hyötyjä on siitä, että voidaan vesiliikenteellä keventää maantieliikenteen taakkaa ja sitten myös integroida nämä verkostot keskenään. Tässä myös korostetaan investointien tärkeitä erityisesti takamaiden infrastruktuuriin ja laatuun. Ja sitten kehotetaan komissiota laatimaan luettelo parhaista käytänteistä tällä alalla. Ja sitten kun puhutaan koulutuksesta ja koulutustavoista, tässähän kansainvälinen Merenkulkujärjestö on tässä tärkeä toimija, samoin kansainvälinen työjärjestö, nämä ovat tässä toimijoita ja sitten myös laadun ja hyvän henkilöstön yhteyttä korostetaan kompromississa kolme. Se, että pyritään sitten edistämään toimialaa, niin tässä neloskompromississa nimenomaan pyritään edistämään syrjäisimpiä alueita ja antamaan tukea PK-yrityksille – mukaan lukien se idea, että saataisiin näille toimijoille EU-rahoitusta. Sitten kompromissi 5, johdantokappale B. Tässä korostetaan vesiliikennematkustajien turvallisuutta kaikkialla EU:ssa. Ja tällä tavoin voidaan myös parantaa kohesiota Euroopassa. Ja tässä kiitellään myös teknistä kehitystä ja alusten suunnittelun edistymistä. Kiitos näistä kaikista kommenteistanne. Ja sitten odotan kommenttejanne ja toivon, että tämä hyväksytään huomenna aamulla valiokunnassa. Ja toivon, että tämä sitten saa aikaan sen, että komissio ja neuvosto yhdessä meidän kanssamme eh, etenevät niin, että voidaan todella hyötyä vesiliikenteen valtavasta potentiaalista ruuhkien vähentäjänä ja päästöjen vähentäjänä. Kiitos. Sitten Salvatore Polies. Grazie, presidente. Non credo ci sia molto... Kiitos, puheenjohtaja. En usko, että tähän voidaan paljon lisätä siihen, mitä Keith jo sanoi. Tämä on erinomainen ja tasapainoinen mietintö. Ja nämä viisi kompromista ne ovat myös tuettavia. Ne osoittavat myös, miten tärkeä Mario, tarkina varjoistyöt pitää tätä teemaa. Ja esittelijän kantaa mielestäni on, että voidaan tukea tiettyjä ongelmia meidän kuitenkin sen kanssa, että perustettaisiin uusi eurooppalainen virasto. Siitä oli paljon muutosehdotuksia myös minun ryhmältäni. Vain yksi kommentti minulta vielä. 50, 85 tarkistuksen sinne, että komissio jäsenvaltioissa – päättäisi ohjausvälineen edistämisestä, jotta No, tämä liittyy myös turvallisuusmekanismeihin ja henkilöstön koulutukseen. Turvallisuus- ja henkilöstökoulutus ovat prioriteetteja ja se voidaan saavuttaa myös poliittisten kannustimien myötä. Muun muassa tukemalla yrityksiä. Kiitos. Danke sehr. Der nächste ist Miltiadis Kirkos. Kiitos sitten Miltiadis Kirkos. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää edustaja Tayloria ja varjoesittelyitä, koska meillä on nämä viisi tarkistusta, jotka nyt parantavat tekstiä ja tekevät maloiteen mietinnöstä vielä mielenkiintoisemman. Haluaisin ottaa esille muutaman ajatuksen, ja tämä liittyy siihen, että pitäisi auttaa alueita ja kaikkien syrjäisimpiä alueita, esimerkiksi Kanarian saaria, Asoreita. Ja haluan korostaa myös sitä, kuinka tärkeää henkilöliikenne on. Tämä ei ole tärkeä ainoastaan matkailukaudella, vaan se on näillä alueilla todella elintärkeää. Ja toinen asia liittyy turvallisuuteen. Meidän on ryhdyttävä toimiin sillä tavoin, että mitään turvallisuuspuutteita ei tule henkilöille tai kuljetettaville tuotteille. Tätä alaa on nyt ilmeisestikin laajennettu ja olemme ottaneet nyt mukaan tänne risteilyalukset. Tämä on tärkeää ja tällä on tärkeät ympäristövaikutukset. Tämä pitää muistaa aina, kun risteilyaluksista puhutaan. Ja on tärkeää huomioida myös esirikat tehty työ. Eli tämä on hyvin tässä painotettu mietintö. On hyvä palata asiaan myöhemmin. Gesine Meissner. Kiitos sitten Gesine Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Keith. Tämä oli erinomaista työtä ja erinomainen mietintö, raportti. Tämän huomaa jo, että on paljon tukea. Tiedämme, kaikki, kuinka tärkeää tämä on, jos ajatellaan meriliikennettä, vesiliikennettä. Monia aspekteja mukana, josta olemme samaa mieltä, ympäristöystävällisempää toimintaa tarvitaan. Ja myös pitää olla yhteyksiä eri syrjäisten seutujen välillä. Ja tuemme kompromissia ainoastaan kiiten tiedä, miksi kompromissin viisi asiasta jätitte työssä pois. Sanoin ensin, että on kaikessa mukana. Miksi jätit Alden tästä siis pois, mutta mekin tuemme kompromissia viisi, vaikka Alde ei ole vielä äänestysluettelossa tämän mukaan, mutta olemme mukana. Ja ainoa, mistä olemme eri mieltä, jo tämä sanottiin aikaisemmin jo, Alde ei ole sitä mieltä, että tarvitaan uutta virastoa tällä alalla. Tässä tapauksessa sillä kansainvälisessä sääntelyssä on jo IMO ja muilta osin on CESNI, nämä jokikomissiot, ja no kuulostaa hyvältä, kun sanotaan, että tarvittaisiin erityisalalle uusi toimija, koska vesiliikennehän joskus ei ole huomioon keskipisteissä, mutta olisi hienoa, jos olisi jotain sitä varten, mutta meillä on jo huomattavasti toimijoita, eikä tarvita uutta, pitää vain huomata tai varmistaa, että se mitä haluamme toteutuu sitten ja pääsee huomioon keskipisteeseen ja että tulee valvontaa ja seurantaa, mutta muilta osin olen kaikista asioista tai monista asioista samaa mieltä. Tämä on erilainen mietintö. Kiitos yhteistyöstä. Tämä oli hyvin mukavaa. Das doch gerne. Vielen Dank. Tällaista kuuntelemme toki mielellämme. Kiitos kohteliaisuuksista. Ja tietysti kompromissi 5 saa tukea myös Aldelta. Se on hyvä tietää ja tämä ilmenee sitten varmasti huomenna äänestyksestä. äänestyksessä. Sitten seuraava puhujat, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän niin rakentavasti ja ystävällisesti on tätä työtä johtanut. Me luotamme siihen, että huomisten äänestysten jälkeen saadaan hyvä mietintö aikaiseksi, joka on tasapainotettu. Ja meillä on tässä valikunnassa jo vuosikaudet pyrkineet siihen, että saadaan tehostettua liikennettä ja siitä tehdään myös kestävämpää. Tämä mietintö on ensimmäinen vaihe, mutta jotkut nyanssit ehkä olemme unohtaneet. Haluan mainita ne, koska niin pitää löytää ratkaisu ja ehkä tämä voi vaikuttaa siihen, että saadaan todella hyvää politiikkaa aikaiseksi. Pitäisi esimerkiksi tehdä selvä ero erityyppisten alusten välillä ja siitä, minkälainen tehtävä niillä on. Tässä puhutaan vesiliikenteen henkilöliikenteestä, mutta on eri asia puhua lautoista tai risteilyaluksista. Niillä on erilainen tehtävä ja niiden ympäristövaikutukset ovat erilaisia. Jotkut ovat lyhyen lyhyiden matkojen aluksia ja niistä voi tulla hyviä vaihtoehtoja julkisille liikennevälineille jokapäiväisessä elämässä ja sitten nämä suuret risteilyalukset taas ovat vain silloin tällöin käytössä ja loma-aikoina ja sitten puhutaan siitä, että vesiliikenne voi olla maantieliikenteelle ja lentoliikenteelle vaihtoehto, joka on kestävä, mutta unohdamme miettiä, minkälaisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sillä voi olla. Me unohdamme esimerkiksi sen, että tämä voi tuoda lisää dynamiikkaa talouteen paikallisella tasolla, se voi lisätä alueellista yhteenkuuluvuutta myös pitkällä aikavälillä tai jos ajatellaan sitä, miten erilaiset alukset ovat eh, vaikutukseltaan erilaisia, jos ajatellaan hiilidioksidipäästöjä tai myös aivan suoraa saastuttamista meriin ja jätteitä, jotka sinne pääsevät. Tämä on nyt ensimmäinen askel tämä mietintö, mutta pitää ymmärtää, että vielä paljon tehtävää on. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Kristiine Beak saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Taylorille ja muille asianosaisille tästä oma-aloitteisesta mietinnöstä. Tämä sopii meille komissiossa oikein hyvin. Tämä on tasapainoinen ja hyvin ajankohtainen. Ehkä tiedettäkin, että liikenteestä vastaava komission jäsen Bulls on päättänyt, että 2017 on todellakin vesiliikenteen teemavuosi, niin tietysti 2017 todellakin vesiliikenteen erikoisvuosi. Ja varmasti tällä mietinnöllä, kun parlamentti tuo oman näkemyksensä keskusteluun varsin hyvissä ajoin. Sitten pari asiaa, jotka tulivat tässä keskustelussa esille ja erityisesti ottaisin esille pari kompromissitarkistusta. Ensiksi saattaisi todellakin olla järkevää, että tässä erotettaisiin vähän tarkemmin liikenne ja huviliikenne. Ottaen huomioon, että varsinkin jokiliikenne liikenne on sellainen ala, jossa tämä ero tulee selvästi ilmi. Ja jokiliikenteessä voidaan todella yhdistää näitä kaukaisia alueita ja sitten pitäisi miettiä, miten näitä eri liikenteen muotoja voitaisiin tukea esimerkiksi antamalla niille julkisen palvelun velvoitteita. Siis tässä puhun nimenomaan jokiliikenteestä enkä jokiristeilystä. niillehän nyt ei mitään tukea tarvita, koska se on kukoistava bisnes joka tapauksessa. Mitä tulee ulkorajojen valvontaan tai ylipäätään tähän turvallisuusnäkökohtaan, niin komissio suhtautuu hyvin myönteisesti siihen, että valiokunta – on korostanut Euroopan meriturvallisuusviraston merkitystä äh, sen tehdessä yhteistyötä rajavalvonnan ja, ja meriasioiden kanssa muutenkin. Äh, tämähän on tärkeä yhteistyön muoto, jotta saadaan kattavaa tilannekuvaa siitä, mitä vesialueilla tapahtuu. Ja tämä voisi olla asia, Jota voitaisiin vielä pohtia. Mitä tulee sitten tilastotietoihin? Tilastotiedot ovat toki varsin tärkeitä, kun analysoidaan, mitä vesiliikenteessä tapahtuu vesiliikenteen henkilöliikennepalveluissa. On hyvä, että tilastotietoa saadaan, mutta samalla mainitsisin, että Eurostat vaati, tai laatii tämän tyyppistä tietoa, tilastotietoa vain mikäli lainsäädäntö niin vaatii. Ja tästä syystä komission pitäisi sitten lainsäädännön valmisteluvaiheessa arvioida sidosryhmille koituvaa hallinnollista taakkaa tilastotietojen keruussa. Tämä on osoittautunut hankalaksi asiaksi ja aikaisempina vuosina tämä keskustelu on vain johtanut tiedonkeruvelvoitteiden vähentämiseen. Mutta Euroopan komissio tosiaan, nyt kun tämä meriliikennevuosi on tulossa, niin olisi hyvä, että otettaisiin yhteyttä risteilyalusbisnekseen. Sillä saattaa hyvinkin olla kattavaa tilastotietoa ja saattaa olla, että ennen kuin saamme sitten lainsäädännön vaatimaa Eurostat-dataa, käyttöömme, niin voisimme ehkä hyödyntää itse toimialan keräämiä tilastotietoja. Ja sitten on vielä onnettomuustilastot. Onnettomuustilastoja kerätään kaikilta toimialoilta. Ja on valitettavaa, että Euroopan meriturvallisuusvirasto kerää tietoja onnettomuusdirektiivien perusteella ja tämä virasto julkaisee erittäin hyvän vuosikertomuksen, mutta aivan kuten täällä sanottiinkin, niin mitään tällaista vastaavaa tilastointia ei sisävesiliikenteestä vielä ole olemassa. Ja sitten jos ajatellaan, miten monimutkaista on integroida vesiliikennettä muihin henkilöliikenteen muotoihin, Olemme täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tästä ei voi olla kuin hyviä seurauksia. Ja on hyvä, että tämä otetaan yhdeksi osatekijäksi ITS-direktiivissä, kun pyritään siis integroimaan lippujärjestelmät, että voi ostaa vaikkapa jonkun seutulipun, joka käy sitten bussiliikenteen lisäksi lauttoihin. Ja paljon tilastotietoa tästäkin asiasta kerätään ja tämä sisältää vuonna 2019 myös kaikki aikataulut näistä eri kuljetusmuodoista ja sitten tähän järjestelmään yhdistetään myös helppopääsyinen liikenne tai henkilöliikennepalvelut. Ja kansainvälinen merijärjestö ja kansainvälinen työjärjestö tietysti peräänkuuluttavat sitä, että luodaan yhtäläinen ja tasapuolinen toimintaympäristö ja tämän puitteiston ympärille olemme laatimassa eurooppalaista lainsäädäntöä ja Euroopan meriturvallisuusvirasto tekee tosiaan erinomaista työtä varmistaessaan, että lainsäädäntö todella asetetaan täytäntöön Euroopassa. Meillä ei vastaavaa virastoa sisävesiliikenteeseen ole. Ja jos tällainen perustettaisiin, niin se vaatii ensiksi tietysti budjettipuolen hyväksynnän ja parlamentti ehkä haluaa miettiä tätä asiaa sitten uudelleen, kun keskustellaan tulevista rahoituskehyksistä. No, lopuksi haluaisin vielä kiinnittää huomiotanne tuoreeseen kertomukseen, joka julkaistiin 39. ja siinä esitellään EUn meriliikennestrategia 2009-2018 ja tästä raportista löytyvät kaikki tiedot, jotka liittyvät vesiliikenteen henkilöliikennepalveluihin ja juuri nämä viisi asiaa, kestävyys, turvallisuus ja kilpailukyky. Ja tämä on myös toimitettu tänne talon sihteeristölle, joten varmasti saattaisin halutessanne käsiini. Kiitos. Niin, tämä on todellakin tullut tänne taloon. Kiitos siitä. Sitten vielä esittelijä Keith Taylor. Ole hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti kommenteista kaikille. Niin siinä ja muut haluaisit vakuutella vielä sitä, että kuunneltua niin varjoesittelijöitä. Päätin, että tämä erillinen virasto oli idea, johon emme olleet valmiit ihan täysin, joten mielenkiinnolla kuuntelin komissiota, joka sanoi, että se on budjettiriippuvainen kysymys, mutta uskon, että voimme saavuttaa saavutetun kontrollin muiden virastojen toiminnan avulla toistaiseksi. Hyviä kommentteja kuulin myös siitä, mitä tulee ottaa huomioon, erityyppisten alusten erot, että tarvitsee eri mahdollisuuksia myös jos ajatellaan esimerkiksi lyhyitä merenylityksiä, mieleen tulee muun muassa Tanskan esimerkki ja Amsterdam jossakin mielessä myös. Eli että on tosi sähkökäyttöisiä lauttoja, jotka, joista tulee hyvin vähän päästöjä ja saasteita, mikä on todellinen mahdollisuus meille. Ja tiedän, että komissio on hyvin kiinnostunut auttamaan kehittelemään tämän tyyppisiä vähähiilisiä aloitteita, jotka osaltaan ratkaisevat haasteita, joita kohtaamme ilmastonmuutoksessa. Ja myös pyritään parantamaan sen myötä maaliikenteen ruuhkia. Joten hieno kuulla, että 2017 tulemaan meriliikenne teemavuosi juuri oikeaan aikaan vihreille ja brittimepeille, jotta Saamme sitä kaikki niitä vielä, kun olemme täällä. Mutta odotan innolla äänestystä huomenna. Kiitos tuestanne. Vielen Dank ja morgen ist... Kiitos. Todellakin huomenna äänestetään. Tämä selvä. Ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan kalastusmatkailun rooli kalastuksen monipuolistamisessa. Ja tämä on PEH-valiokunnan oma-aloitteinen lausunto ja esittelijä saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä lausunnossa olen pyrkinyt vastaamaan tähän pääkysymykseen, joka koskee sitä, miten matkailuteollisuus voi auttaa kalastusalan monipuolistamiseen, miten matkailu voi luoda lisää työmahdollisuuksia ja tuloja näille ihmisille kestävällä tavalla, mutta sillä tavoin, että heitä autetaan pitämään yllä heidän oman ammatti-identiteettiinsä samanaikaisesti. Jostain maista löytyy hyviä esimerkkejä esimerkiksi Italiasta, Kreikasta, Portugalista, Espanjasta ja erityisesti nämä rannikko toimia, mutta valmistelija haluaisi myös ottaa mukaan sisävedet, joet ja Järvet 74 näitä tarkistuksia saatiin. Kiitos niiden esittäjille. Suurimmassa osassa on uusia ehdotuksia, eli ajattelen, että ei tarvita kompromissia, mutta myöhemmin mietin sitten, että olisi ehkä parempi esittää neljä kompromissitarkistusta. Ensimmäisen tarkoituksena on lähentää meitä tähän kalastukseen liittyvän matkailun käsittelyyn liitteeseen. Eli meillä on peska, turismi ja itti turismi. Minä opettelen nämä molemmat sanat. Ja pitää korostaa synergioita markkinointi pyrkimysten kanssa, jotka liittyvät korkealaatuisiin tuotteisiin, pitää huomioida biologinen monimuotoisuus myös. Ja toisessa kompromississa korostetaan sitä, että markkinointi pyrkimyksiä pitää kehittää sillä tavoin, että ne räätälöidään huomioimaan nämä eri kysyntätyypit. Ja neljännessä tarkistuksessa korostamme kestävyyttä ja ympäristö ystävällisten liiketoimimallien tärkeyttä ja halutaan saada myös ympäristöasiantuntijoita mukaan paikallisella tasolla. Ja viimeisessä kompromississa sitten pyydämme, että komissio käyttäisi asianmukaisella tavalla käytettävissä olevia rahoja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta niin, että voitaisiin uudistaa ammattikalastusaluksia. Pyydetään, että komissio antaa tarpeeksi tietoa ja tukea alueellisesti ja pitäisi myös kertoa siitä, minkälaisia alueellisia tukia on maksettu ja minkä määräisinä. Me olemme tehneet hyvää työtä viime viikkoina. Mielestäni tämä on hyvin tasapainottu teksti. Jos teillä on lisää ehdotuksia, niin mielelläni kuulle. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Minä olen Unkarista ja meillähän ei merta tai rantaa ole kovinkaan paljon, siksi meidän piti oppia aika paljon, kun tätä asiaa käsittelin, mutta tietysti mekin eh, puhumme paljon mielemme järvistä ja joista. Kiitos. The Danube. Kiitos. Teillähän on todellakin mahtava Tonava joki. Sitä ei pidä aliarvioida. Sitten eh, herra van de Kamp. mijn eh, collega mevrouw Suica, die is nog onderweg om eh, naar eh, Brussel. Kiitos. Kollegani on juuri matkalla tänne Brysseliin. Hän ei ole vielä saapunut, mutta hän pyysi, että minä voisin ehkä hänen puheenvuoronsa täällä esitellä ja esittää puheenjohtajalle myös kommentteja. Niin tietysti Balatonin järvi on tietysti myös olemassa ja paljon huvialuksia ja kalastusaluksia siellä on, eli kaikenlaista löytyy. Mutta joka tapauksessa tämä aloite on hyvä. Kalastusala on tietysti monen haasteen edessä, mutta jos voidaan samanaikaisesti parantaa kalastusalaa ja yhdistää sitä matkailuun, niin tämä on hyvä malli. Minä olin ymmärtäminen, että tässä oli neljä kompromissiehdotusta valmistelijoita ja EPP liittyi tähän, oli samaa mieltä tästä asiasta ja huomenna iltapäivällä on tarkoitus tästä äänestää. Haluaisin kiittää taas vielä kerran tästä tehdystä työstä ja ehdotuksesta edistää näin kalastusalalla. Vielen Dank. Und jetzt hat das... Kiitos sitten käsinemaisena. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kollegamme Unkarista. Sielläkin myös on kaasustoimintaa, kuten totesimme tässä lausunnossa. Tähän heti sanotaan meille kompromissia. Niitä myös alta tukee kaikkia. On tärkeää, että yleisesti ottaen meillä nyt on lausunto valiokunnallamme, sillä aina ei huomioon, että myös matkailu liittyy tässä kalastuksen keskiöön, joten kaikki ne, jotka asuvat kalastusalueella, tietävät tämän, että myös kalastuspolitiikka vaikuttaa matkailuun ja toisinpäin. Tähän pitää saada tasapainon lähestymistä On useita toimimahdollisuuksia totta kai. Paljon yksilöllisiä eroja on eri alueiden välillä. Ja sitten tietyissä tarkistuksissa äänestämme minusta, jos se on liian alueellisesti spesifiä ja sitten pyydetään että järjestetään jonkinlaista eurooppalaista toimintaa sillä. Pitää ottaa huomioon toissijaisuus, tarvitaan paikallisia päätöksiä, totta kai on tärkeää käydä vai, äh, kokemusten vaihtoa matkailu- ja kalastuskysymyksistä, joissa on eri tilanteita, ja tämä on hyvin kuvailtu, senpä vuoksi kiitos lausunnosta. Kaiken kaikkiaan olemme tämän kanssa tyytyväisiä. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Jill Evans seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle. Tämä on kiinnostava aihe. Olemme tarkastelleet tässä valiokunnassa tätä ja myös turismi Task Forceissa asiaa turismin näkökulmasta ja sitä, että miten tämä voisi hyödyntää ei ainoastaan paikallistaloutta, vaan myös ympäristöä ja alueen yhteisöjä. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma tähän keskusteluun. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia, mutta sinänsä ryhmäni tukee mietintöä. Edustan Walesia, joka päinvastoin kuin Unkari on merinen maa. Meillä on 750 000, 7500 kilometriä rantaviivaa ja muutenkin olemme tämmöinen merellinen alue ja tietysti meillä on paljon eurooppalaisen tason yhteistyötä ja sen lisääminen vain vahvistaisi asiaa. Ja tärkeää on, että todellakin vahvistetaan kumppanuuksia ympäri Eurooppaa, vaikka Britannia nyt lähteekin EU-sta ja erityisesti tällainen yhteistyö alueiden välillä olisi hedelmällistä ja tällaisia väyliä me nyt etsimme. On hyvä, että harjoitettaisiin yhteistä markkinointia, jaettaisiin parhaita käytänteitä, pohdittaisiin koulutusponnisteluja, jaettaisiin rahoitusta järkevästi ja sitten pitäisi tarkastella, miten rahaa käytetään järkevimmin ja mistä lähteistä sitä voisi saada. Ja olen tehnyt myös tarkistuksen, jossa erityisesti otetaan esille naiset usein kalastusta pidetään miehisenä elinkeinona ja minusta pitäisi tarkastella myös naisten asemaa erityisesti paikallisyhteisöissä. Naisillakin voi olla merkittävä rooli elinkeinon ja alan liittyvän matkailun kehittämisessä. Kiitos. Ja sitten komission meripolitiikan osastolta. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat. Haluaisin taas kerran kiittää teitä siitä, kuinka kiinnostunut valiokunta on ollut kaikista matkailuun liittyvistä asioista ja erityisesti tämä koskee kalastusalan matkailua. Me tarkastelemme juuri tarkastusehdotuksia ja odottelemme mielenkiinnolla lopuista mietintöä, joka hyväksytään ensi vuonna. Sen jälkeen komissio ottaa tavalliseen tapaan kantaa kirjallisesti lopulliseen mietintöön, mutta voimme nyt jo sanoa, että suurin osa esitystä tarkistuksista ovat komission ajatusten mukaisia. Haluamme vielä kiittää valmistelijaa siitä, että tässä on huomioitu viime kerralla antamamme selvitykset ja kaikki kaikkiaan erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos. Vielen Dank und jetzt nochmal. Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä Istvan, ole hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja näistä esitetyistä tarkistuksista. Me olemme pyrkineet yhdistämään kaikki nämä asiat, ottamaan ne mukaan. Minä tietysti laskin leikkiä, kun sanoin, että Unkarilla ei ole meren rantaa ja siksi tämä oli meille vaikeaa unkarilaisina, mutta suuressa osassa Eurooppaa usein, kun kalastuksesta puhutaan, ajatellaan ensin meren, merellä tapahtuvaa kalastusta, mutta kuitenkin, jos ajatellaan menneitä vuosisatoja, niin meri, meriä oli vaikeampi hallita ja siksi järvillä kalasteltiin paljon ja me olemme pyrkineet huomioimaan oikein kovasti sekä jokien että järvien kalastuksen, jos tulette makean veden kalastusta harjoittamaan, niin mielelläni otan teidät vastaan Unkariin ja siellä voin tarjota myös hyvää kalakeittoa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja haluaisin pyytää, että puheenjohtaja ja komissio eivät tai valiokunta eivät ajattelisi, että olen epäkohtelias, kun huomenna pääsi paikalle, mutta huomenna eh, Bosoin eh, Rova on paikalla Bratislavassa, jonne minun on mentävä ja siksi minä en pääse tänne paikalle, mutta kyllä minä annan tukeni tälle. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Bratislava on myös Tonavan varrella ja Musta merikin on vain tuhannen kilometrin päässä Unkarista, eli aika lähellä, joten tämä on hyvin relevantti asia todellakin. Äänestys on huomenna ja PEH-valiokunnassa sitten 10.11. ja asiasta äänestetään joulukuun täysistunnossa. Nyt pidetään kolmen minuutin tekninen tauko ja sitten jatketaan. Kiitos.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

Now we can continue. No niin, voimme jatkaa. Tekniset ongelmat on ratkaistu. Ja sitten päästään käsittelemään investointeja työllisyyteen ja kasvuun, rakenne- ja investointirahastot. Esittelijät Solotowski Olkaa hyvä. Dank. Kiitoksia. Jatkan puolaksi. Niin, kiitos herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää esittelijää tekstistä. Meillä ei ole paljon aikaa, mutta useita tarkistuksia on. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Toivon, että saamme lopullisen tekstin sitten hyväksyttyä ilman viivästyksiä. Aihe on hyvin tärkeä ja halusin käydä läpi vielä muutaman kohdan. Perustasta olemme samaa mieltä, eli että vain esir, ei rakenne- ja investointirahastot ovat tärkeitä sille, että integroidaan liikenneverkot Eurooppaan paremmin yhteydet perusverkostojen ja lisäverkostojen välillä, mutta pitää myös rakentaa infrastruktuuria rajat ylittävällä tasolla. Monet tarkistusehdotukset tekevät selväksi, miten tärkeää on, että e-siiriä käytetään paremmin eurooppalaisen kehitysstrategian puitteissa. Tasapainoisuus, kestävyys ovat hyvin tärkeitä, eli että julkinen liikenne on tärkeä elementti kehitystä. Saatellaan kaupunkien välistä kehitystä, mutta myös, jotta luodaan yhteyksiä suurten taajamien ja maaseudun välillä. Monet tarkistukset osoittavat, että edelleenkin koordinoimista puuttuu keskushallintojen ja muiden toimijoiden välillä on hyvin tärkeää alueiden näkökulmasta ja suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon paikalliset tarpeet. Hyvin tärkeää myös, että tuetaan toimitaan komission toimesta, sillä sillä on asiantuntijuutta, mutta myös rahoitusta tarjolla. Tarvitaan todellista lisäarvoa totta kai, ja sen pitää johtaa siihen, ettei tässä varoja käytetä väärin tai tuhlata. On hyvin tärkeää, että rahoitustaso rahoituskehyksessä pysyy samana jäsenvaltioille, myös jos ajatellaan koko maan osan laajuista toimintaa EU:ssa ja erityisesti Itä- ja Keski-Euroopassa on syrjäseutuja, jotka ovat vähemmän kehittyneitä taloudellisesti muun muassa, ja siellä on tiettyjä maantieteellisiä infrastruktuuritarpeita, ja siellä rakennusinvestointirahastot eivät välttämättä ole vielä saavuttaneet tavoitteitaan. Pitää rakentaa infrastruktuuria siellä, missä hankkeet ovat kalliimpia. Siellä on siis useita ongelmia. Tärkeää on luonnollisesti myös rakenneinvestointirahastojen saatavuus pk-yrityksille. Edelleenkin on liikaa hallinnollista estettä sille, että näitä varoja saadaan käyttöön. Erityisesti liikennealalla näitä on paljon. Sen takia meidän pitää osoittaa komissiolle että byrokratia ei saa olla tärkeämpää kuin tavoitteet. Kiittäisin vielä kerran yhteistyöstä kaikkien varjostelijoiden kanssa ja toivon, ja olen sitä mieltä, että valiokunta huomenna varmastikin saa työn tästä, palkinnon tästä työstä. Kiitos sitten edustaja van de Kamp. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Taas kerran haluaisin pyytää anteeksi kollega edustaja Sutsan puolesta, sillä kuten sanoin, hän on tulossa vasta Brysselin suuntaan ja sitten haluaisin kiittää esittelijä tästä erinomaisesta yhteistyöstä, mitä on ollut, kun tätä äärettömän tärkeää asiaa on työstetty. Liikenne ja Euroopan rakenteet tarvitsevat vielä lisää rakenne- ja investointirahaston tukea, mutta pitäisi odottaa, että tämä asia ymmärretään ja toimin ryhdytään. Tässä on 30 tarkistusta esitetty ja EPP voi antaa tukensa 12 kompromissiehdotukselle. Ka- yksi tai kaksi ehdotusta on tehty Aila Senderin ja Ribondanonin nimissä ja ne koskevat paikallishallinnon kantaa liittyen näin tärkeisiin liikenneinvestointeihin. Me ymmärrämme, että tällaisia ongelmia on olemassa, mutta olemme sitä mieltä, että nyt ei kannata toimia kuitenkaan liian kovalla kiireellä. Kun halutaan investointeja liikenteeseen, niin ei pidä yksinkertaistaa asioita komissio on aina siellä valppaana ja varmasti se voi olla yhteydessä Eurostatiin liittyen näihin velka- ja rahasto- ja vara-asioihin. Kun ollaan valmiita käyttämään rahaa, niin on oltava valmiita ottamaan velkaa. Tämä on tärkeä asia, jota tuskin huomenna saadaan ratkaistua, mutta asia on tutkittava jatkossakin. Eli periaatteessa nämä ehdotukset eivät ole mahdottomia, mutta te voit tukea. Kiitos. Danke sehr. Jetzt ist Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja. Kiitos. Minulla on ilo esitellä teille varjoesittelijän näkemys, Kristiinin näkemys. Niin, Kristiin, hän, hänen nimensä oli Revo Dallon ja niin edelleen. Ei ole kyllä helppoa bayerilaisella kielellä tätä sukunimeä ääntää, mutta tosiaan muutaman sanan sanoisin Kristiinin puolesta tästä mietinnöstä. Mietintö on askel oikeaan suuntaan ja siinä on hyviä näkemyksiä ja tämä voi johtaa hyviin tuloksiin kuusi seitsemän kohtaa pitäisi kuitenkin nostaa esille. Pitäisi maksimoida rakennerahastojen panos ja vaan katsoa, että todellakin tavoitteet täyttyvät ja että kestävät urbaanit liikennesuunnitelmat edistyvät. Sitten pitäisi varmistaa, että saadaan riittävä määrä EU-rahoitusta liikennesektorille. Sitten pitäisi saattaa päätökseen rajat ylittävät liikennehankkeet ja ottaa huomioon syrjäiset alueet pitäisi varmistaa sosiaalinen ja taloudellinen kohesio ja sitten pitäisi vähentää hallinnollista taakkaa. Nämä kaikki ovat mukana tekstissä ja hyvä niin, mutta mitä tulee tieliikenteeseen, niin siitä haluaisimme nostaa kaksi asiaa esille. Ensiksi on tärkeää huomata, että rahoitusvälineiden vipuvaikutus on hyvin pieni liikennesektorilla ja ottaen huomioon, että nämä ovat kuitenkin tärkeitä rahoitusvälineitä. Ja toiseksi tarvittaisiin budjettiin lisää joustavuutta, jotta voitaisiin yhteisrahoitusjärjestelmiä kehittää. Valiokunnan pitäisi ottaa kantaa näihin asioihin koska kaikki tiedämme, että investoinnit kestäviin liikenneinfrastruktuureihin tarvitsevat myös nimenomaan julkista rahoitusta, koska ne eivät välttämättä ole yksityisen rahoituspuolen näkökulmasta niin kiinnostavia. Kiitos, kiitos Kristiinille sinun välitykselläsi ja sitten Dominik Rike. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, esittäjälle työstä ja yhteistyöstä tuemme hänen kompromissejaan, ryhmämme tukee hänen kompromissejaan ja tarkistuksia. Kannat äh, saattavat olla siinä ehkä hieman yvahtekkaimpia. Wim korosti jo näitä tiettyjä asioita, että eri kantoja on. Muun muassa jos otetaan jäsenvaltioiden budjettipolitiikkaa ja sitä, miten varoja käytetään, no pitää olla varovainen että pysytään raportin puitteissa, eikä sitten käsitellä aiheita, jotka ovat monimutkaisia ja hankalia. Tietyt teemat, jotka liittyvät tiettyihin modaliteetteihin, no niitä voidaan korostaa. Mutta kaiken kaikkiaan totta kai tuemme tätä raporttia ja kompromisseja. Se, mitä vielä haluaisin lisätä, on, että olisi nähdä, että esittelijä korosti takia, käyttää eri rahoitusvälineitä, samalla siis käyttää aluerahastoja ja käyttää erityisrahastoja ja myös näitä muita rahastoja. Se on hyvin tärkeää, jota on toisteltu paljon, mutta oltaisiin voinut ehkä korostaa enemmän, niin sitä ei ole tehty. Tämä on ehkä tekninen kysymys sitä, miten tärkeä varojen hallinnoinnissa – on ottaa huomioon varanhoitoasetussa. Sitä pitää muutamia elementtejä korostaa. Tämä ei ollut raporttiin pääteema, mutta kuitenkin varanhoitoasetus saattaa kieltää sen, että käytetään tietyissä tapauksissa tiettyjä varoja liikennealalla. Ja tätä pitäisi tarkastella budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa kolmanneksi ja puhui tästä paljon, niin olemme samaa mieltä siitä, että pitää koordinoida kansallisia suunnitelmia keskenään, mutta myös syventää toimintaa vertikaalisesti, jos ajatellaan yhteistyötä alue- ja paikallistasolla. Se vaikuttaa voimakkaasti myös siihen, että päästään rajat ylittäviin yhteyksiin ja tällaisille urbanille taajamille, joka on tärkeä aihe, sellaisille solmukohdille. Ja tiettyjä toissijaisia kommentteja, mutta kaiken kaikkiaan mielestämme tämä raportti on erinomainen, sitä kannattaa tukea. Päätelminen kompromissi, niin tuemme siis sitä. Kiitos. Dominik Rike ei ole puhunut tuosta Valensianin ja Brysselin välisestä 800 metrin aukosta. Ja sitten aluepolitiikan pääosastolta Gadri Ustalmo. Ole hyvä komissiosta. Thank you, Chair. Thank you, Rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Emme vie paljonkaan aikaa, sillä emme ole eri mieltä mistään seikasta. Ja tämä ehdotus ja myös kaikki sen sisältävät kohdat ovat valideja. Erään seikan vain sanoisin, koska se pätee nyt ja myös jatkossa. Komission artikla 16 raportti viittaa avoimeen dataformiin, Ja koska kaikki aina ovat kiinnostuneita siitä, minne rahat menevät, niin tällä rahoituskaudella ensimmäistä kertaa voimme kertoa etukäteen, emme ainoastaan mihin rahat menevät alakohtaisesti, eli näin enää monta miljoonaa liikennealalle, vaan voimme todellakin puhua siitä, kuinka monta kilometriä maanteitä ja rautateitä rahoitetaan. Eli meillä on nämä tiedot käytettävissä. Jäsenvaltiokohtaisesti, ohjelmakohtaisesti kerrotaan, kuinka paljon on luvattu seitsemän vuoden aikana rakentaa tai eh, korjata näiden rahojen avulla, jotka on tähän varattu. Tämä on oikein mielenkiintoista tietoa, kun käytte siellä vaalipiireissänne ja voitte varmistaa, toimitaanko todellakin näiden eh, lupausten mukaisesti. Me tietysti myös seuraamme tätä omalta kannaltamme, mutta voitte tämän Open Data-platformin kautta katsoa näitä tietoja ja katsoa etenekö asiassa. Edetäänkö asiassa oikein? Morgan. Kiitos. Äänestys tässä valiokunnassa huomenna ja alue politiikan valiokunnassa ilmeisesti, oliko se nyt marraskuussa, ei hetkinen, Anteeksi, vielä unohdin antaa puheenvuoron esittelijä Zlotowskille. Ei minulla ole enää mitään sanottavaa. Kaikki tässä on tullut jo sanotuksi. Ja tosiaan tästä sitten äänestetään tänään, evan huomenna siis. No niin, siis kiitos Kiitos tästä äh, saksankielisestä toteamuksesta. En tarvinnut edes tulkkausta. Sitten tosiaan regio valiokunnassa tästä äänestettäneen marraskuussa ja sitten täysistunnossa joulukuussa. Hyvä. Sitten seuraava esityslistan kohta. Tämä on vuosikertomus EUn kilpailupolitiikasta. Ekonin oma-aloitteinen lausunto tai mietintö Jacqueline Foster on tässä valmistelija. Hän ei ole paikalla, niin todellakin hän missasi lentonsa, mutta täällä on, on herra Slotowski puhumassa hänen puolestaan. Loistava juttu. So I will, uh... Tein tämän englanniksi, koska hän kirjoitti sen englanniksi, mitä tulee valmistelijan lausuntoon. Hän korostaa fyysisiä teknisiä sääntelyesteitä, joitain jäsenvaltioiden välillä, joka aiheuttaa sirpaloitumista sisämarkkinoilla ja luo esteitä sille, että voitaisiin lisätä kilpailua. Sen vuoksi lisäpoliittista tahtoa vaaditaan, sitä pyytävät komissio ja jäsenvaltiot. Pitää tullakin saada päätöksen sisä, liikenteen sisämarkkinat. Toinen tärkeä avainteema lausunnossa ovat edistykset digitaaliteknologioissa, liikenne- ja matkailualoilla valmistelijalle. Näitä ei pitäisi nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena edistää kilpailua, työpaikkoja, joka hyödyntäisi asiakasta. Valmistelija pitää myös myönteisenä komission aikomukset neuvotella ulkoisista ilmailusopimuksista useiden avainvaltioiden ja järjestöjen kanssa ympäri maailmaa. Nämä markkinat eivät pelkästään paranna markkinoille pääsyä, vaan tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaiselle ilmailualalle. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda työpaikkoja ja se hyödyttäisi asiakkaita lopuksi. Lausunto tekee selväksi sen, että sisämarkkinoiden integraalisuus ja pitää säilyttää kaikissa asioissa, jotta pidetään yllä reilua kilpailua julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä postimatkailu- ja liikennealalla. Kiitoksia kovasti. Vielen dank. Wunderbar. Kiitos. Loistavaa. Näin hienosti luit englanniksi tuon lausunnon. Ja sitten edustaja Van de Kamp, ole hyvä. Er, eh, het spijt mij zeer, maar ook mijn Itali... Kiitos. Niin, anteeksi puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, mutta italialainen kollegani Salini on myös vasta matkalla Brysseliin. Vaikuttaa siltä, että tänään kaikki ovat vaan matkalla näin yksimielisesti. Eli koordinaattori voi näin toimittaa vähän tietoa herra Salinilta. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jackie Fosteria ja Tomasia tämän lausunnon esittämisestä. On hyvä, että liikennevaliokunta ottaa kantaa tähän ekon asiaan. On paljon varoja, jotka on investoitava ja asialla on hyvin suuri painoarvo ja näin voidaan myös kasvua edistää Euroopassa ja siksi on hyvä, että Jackie Foster päätti tämän lausunnon valmistella Ekon valiokuntaa varten. On tiettyjä seikkoja, joita on tutkittu viime aikoina, niitä on käyty läpi ja huomenna tietysti äänestämme eri satamapalveluasetuksista. Tämä tietysti edes auttaa markkinoiden avaamista. Ja tässä sitten tämä, koko tämä keskustelu, joka koskee julkisia aspekteja, eli mitkä asiat kuuluvat yksityisille markkinoille. Jotkut ovat sitä mieltä, että liikennöitsijöiden pitää kuulua yksityisten kilpailujen piiriin, mutta joka tapauksessa voimme varmasti parantaa kilpailutilannetta tällä alalla. Kollega Ismail puhui myös tästä maantiepaketista. Odottelemme sitä tietoa siitä, mitä komissio aikoo tehdä liikennealan liittyen. Tiedämme, että tämä on hyvin kilpailukykyinen ala, mutta kun sitä on kovin kilpailukykyinen, niin pitää ottaa huomioon tällaiset seikat, kuten kabotaasi ja sosiaalinen polkumyynti ja työelämän säännöt. Kaikki näihin asioihin pitää paneutua, erityisesti kun puhutaan unionin kilpailukyvystä. Ja olemme voineet myös saattaa loppuun neljännen paketin sekä teknisen pilarin että sen, joka koskee markkinoita. Joidenkin mielestä markkinoiden avaaminen ei ole aivan oikeanlainen. Tekin sanoitte puheenjohtaja, että siinä ei menty tarpeeksi pitkälle, mutta kaikilla meillä on heikot hetkemme. Minusta ei ole yhtään huono se, että on rajoituksia teknisessä mielessä, jotka on kuitenkin pystytty rautatiealalla ylittämään. Ja tässä on koko iltapäivä näistä asioista puhuttu. Meillä on eurooppalaiset varat, meillä on rakennerahat ja sitten meillä on verkkojen Eurooppa ja meillä on esirahasto. Tässä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä lisää investointeja liikennealalle oikeudenmukaisesti niin, että voidaan edistää kilpailukykyä Euroopan unionissa. Emme saa olla tässä liian hitaita, vaan meidän on ryhdyttävä toimiin. Kollega Salini sanoi, että tämä valtion tuki asia pitää myös ottaa esille ja hänen tarkoituksena on esittää joitain tarkistuksia tähän lausuntoon, mutta aivan varmasti herra Salini ja valmistelijat tulevat hyvin toimeen, koska heidän poliittiset ajatusmaailmansa ovat aika läheisiä. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos. Ikävä kyllä, rouva Topadelle ei ole paikalla varjoesittelijä, mutta minulla on ilo esitellä hänen näkemyksensä asiasta. SJD-ryhmän e- varjoesittelijä tukee kohtaa neljä, että otetaan käyttöön digitaalisen teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Kuitenkin mietinnössä on muutama asia, joista emme ole samaa mieltä. Tässä on nyt sellainen vaikutelma, että sosiaaliset aspektit on unohdettu Kilpailua pidetään kasvun tekijänä, mutta tässä pitää ottaa huomioon myös se, että liikennealan sisämarkkinoiden loppuun saattamisen ei saa antaa tapahtua työntekijöiden kustannuksella ja laadun heikkenemisellä. Sitten kohdat 1, 3 ja 4 kohdat, näitä voitaisiin parantaa korostamalla, että pitää saada aikaan tasapaino työntekijöiden suojelun, elinkeinon intressien ja kaikkien muiden tahojen kesken. Ja tässä on hyviä esimerkkejä siitä, miten avoimet markkinat ovat johtaneet työntekijöiden riistämiseen. Tämän ei saa antaa tapahtua. Sitten mitä tulee kohtaan kaksi, niin tuemme esittelijän näkemystä siitä, että liikennelainsäädäntöä asetetaan usein huonosti täytäntöön. Seiska kohdassa korostetaan yksipuolisten toimenpiteiden haitallisuutta, joita jäsenmaat siis tekevät, ja tässä vaadimme enemmän koordinaatiota EU-maiden välillä. Mahdollisesti voitaisiin luoda Euroopan laajuinen tieliikennevirasto, jonka puolella enemmistö mepeistä on, kun käsiteltiin mietintöä sosiaalisesta dumppauksesta. Kiitos ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, etten korvaa täällä ketään. Minä vastaan näistä asioista henkilökohtaisesti. Uh, as concerned the if I may... Mitä tulee luonnokseen, se on erittäin hyvä. Se on hyvä, että siinä, se on trankeskitteinen. Siinä ei mennä muiden valiokuntien kompetensseihin toiseksi. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Jackie sanoi, että Meillä puuttuu poliittista tahtoa kehitellä entisestään sisämarkkinoita liikennealalla sekä se tosiasia, että on hankaluuksia, että panna täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä, joten tällä hetkellä se on huonoa, siitä on samaa mieltä. Toiseksi pidän myönteisenä myös sitä, että korostetaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä julkisen ja yksityisen puolen välillä lisäisin myös uudet ja historialliset yhtiöt kolmanneksi haluaisin korostaa, että reilu kilpailu, no se on totta kai ehdoton edellytys, pitäisi erotella sen välillä, mikä on protektionismi ja yhtäläiset toimintaedellytykset. Tämäkin tulee selvästi esille luonnoksessa, joten jälleen kerran voin tukea sitä. Lopuksi haluaisin sanoa, että tulen jättämään useita tarkistuksia – ne menevät sen suuntaan, että vahvistetaan reilua kilpailua ja siihen liittyvää fokusta. Lisäksi se heijastelee viimeaikaisia asioita, muussa postipalveludirektiivit tai yhteisötalous muilta osin minusta. Jackie Fosterin äänensävy on asia, jota voin lähes täysin tukea. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos sitten Merja Kyllönen. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen valitettavasti ehtinyt paikalla ja ajattelin puhua suomea teidän iloksen. Kiitän raportööri Fosteria tästä luonnoksesta, vaikka asia on sellainen, joka varmasti jakaa ryhmien näkemyksiä täällä parlamentissa, niin pidän raportöörin lähestymistapaa asiaan hyvin onnistuneena, vaikka en nyt voikaan yhtyä lausuntoluonnokseen ihan kaikilta osin suoraan. Rajat ylittävän luonteensa vuoksi liikenne, logistiikka ja matkailualalla kilpaillaan varsin monella tasolla. Ilmailussa on parasta aikaa käynnissä kilpailu Euroopan ja kolmansien maiden välillä, johon täällä parlamentissakin toivotaan protektionistista otetta suojelemaan EU-maiden yhtiöitä – tieliikenteen kuuma peruna on kilpailu työstä ja työvoimasta halvemman ja kalliimman kustannustason maiden kesken johon komissiolta odotetaan väliintuloa tieliikennepaketin muodossa. Erityisesti raideliikenteessä markkina on perinteisesti rakentunut luonnollisessa monopoliasemassa toimivien yritysten varassa ja tätä ollaan nyt purkamassa lainsäädäntötoimin ilman varsinaista varmuutta tulevaisuuden kehityksestä. Eri liikennemuodot kilpailevat käyttäjistä, investoinneista ja julkisista tuista sekä rahoituksesta. Lisäksi liikenteen ollessa digitalisaation ja palveluistumisen murroksessa kilpailee alalle etabloituneet yritykset uusien tulokkaiden kanssa siitä, kenen ehdoilla alaa ja sääntelyä kehitetään. Emme voi siis pitää kilpailua yksiselitteisesti oikotienä onneen tai vastaavasti tienä kadotukseen. Meidän on kuitenkin lainsäätäjinä huolehdittava siitä, että yritystoiminnan harjoittamisen sääntelyympäristö koko alalla on selkeää ja sellainen, että se kohtelee kaikkia toimijoita samalla tavalla. Ennen kaikkea meidän tulee muistaa, että liikennesektori on olemassa nimenomaan kuljettamista ja asiakkaita varten. Niinpä meidän on kaikessa päätöksenteossa mielestäni varmistettava se, että alan pelisäännöt nimenomaan tähtäävät loppukäyttäjän kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kiitoksia. Vielen Dank. Der nächste ist Keith Kiitos sitten Keith Taylor ja hän on myös varjoesittelijänä tässä mietinnössä. Uh, thanks, Chair. And, uh... Kiitos arvoisa puheenjohtaja. On kyllä harmi, että Jackie ei ole täällä. Olisi kiva, jos hän tulisi paikalle pian. Mielelläni teen hänen kanssaan yhteistyötä tämän raportin parissa. Ja tässähän päinvastoin kuin nämä muut. Ja tosiaan ainoa tapa saavuttaa reilua kilpailua ja luoda yhtäläiset toimintaolosuhteet koko liikenteessä on se, että otetaan huomioon jokaisen liikennemuodon todelliset kustannukset. Jos katsotaan tuota kohtaa yksi, Jackie puhuu tässä siitä, että pitäisi varmistaa avoin ja reilu kilpailu. Tässä pitäisi todella ottaa huomioon jokaisen liikennemuodon todelliset kustannukset, mukaan lukien siis kasvihuonekaasupäästöt, terveysvaikutukset, saasteet, ilman, ilmastonsuojelu ja turvallisuus. Tässä nyt ei välttämättä ole kaikkia otettu huomioon ja ei ole saatu myöskään aikaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä eikä tätä avointa ja reilua kilpailua. Todelliset hinnat reilu liikennemuotojen verotus ja muut edistysaskeleet voivat johtaa siihen, että liikenteestä tulee kestävämpää. Käytettäisiin enemmän hyväksi sisävesiliikennettä ja rautateitä ja peru- saataisiin tehostettua liikennettä, otettaisiin paremmin ympäristö- ja ilmasto huomioon. Ajatelkaapa vaikka ilmailualaa. Vaikka tässä kollega asiakkaat eivät ole tänään päässeet paikalle, niin siitä huolimatta ilmailuala saa valtavasti suoraa ja epäsuoraa tukea veronmaksajilta. Ilmailualalla on valtavia valtiontukipoikkeuksia, esimerkiksi mitä tulee verotukseen ja polttoainekustannuksiin, 43 miljardia euroa ovat vuositasolla nämä epäsuorat valtion tuet. Ja hallitukset eivät näytä korvaansa lotkauttavan näille eduille, koska nehän, ja sitten ne vielä vievät mattoa alta kestävämmiltä liikennemuodoilta. Viime vuonna, anteeksi, viime viikolla päästiin yhteisymmärrykseen näistä globaaleista toimenpiteistä ja hyvä niin, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel. Ne eivät ole ollenkaan askel tarpeeksi pitkälle, jotta ilmastonmuutoskehitys voitaisiin kääntää. Ilmailualaa pitäisi verottaa normaalilla tavalla ja sen toiminnan pitäisi perustua markkinalähtöisiin mekanismeihin. Ja siksi kaikki kansainväliset lennot Euroopasta ja Eurooppaan, niin se, siinä pitäisi ottaa, tai niihin pitäisi soveltaa tätä päästötasausjärjestelmää viimeistä vuonna 2027. Ja tässä nyt on otettava huomioon myös eri to, liikennemuotojen välisen liikenteen heikkoudet ja puutteet ja sitten tietysti myös tämä sosiaalinen dumppaus on eri liikennesektoreilla tosi asia, joten tästä varmasti käydään kiivasta keskustelua. Sitten edustaja Anderson. Um, Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä paljon siitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Minusta on tärkeää, että nämä sosiaaliset aspektit liittyen työllisyyteen ja siihen, että ei huonoita olosuhteita sinne alimmalle tasolle. Toivottavasti kaikki tämä huomioidaan tarkistuksissa, mutta mielestäni täältä tällä hetkellä puuttuu sen tunnustaminen, että liikenne on todellinen julkinen palvelu. Ei tämä ole mikään vaihtoehto monelle ihmiselle, vaan ihmiset tarvitsevat liikennepalveluita, jotta he voivat päästä töihin ja pitää työpaikkansa ja parlamentin tutkimuspalvelu viime vuonna teki hyvän tutkimuksesta. Silloin puhuttiin ja puhuttiin sosiaalisen eh, inkluusion ja liikenne välistä suhteesta. Ja tämä pitää huomioida silloin, kun puhutaan liikennepolitiikasta yleisellä tasolla, eikä tätä pidä puhua ainoastaan, eh, laittaa ainoastaan tuonne kilpailulokeroon. Ja tätä tukee myös komission tänä vuonna teettämä tutkimus, joka koskee liikennettä ja julkisia palveluita, julkisten palvelujen sopimuksia, niin voitu havaita, että 2008 jälkeen, eli kriisin alun jälkeen, jäsenvaltiossa on ollut ongelmia, koska julkisia eh, liikennepalveluita ei ole tarpeeksi tuettu, ja tämä itse asiassa johtaa sitten tähän seuraavaan kysymykseen, joka meillä on kohta esillä. Mm, en siis ole täysin eri mieltä tämän lausunnon kanssa. On hyvä, että tämän päivästä keskustelua on käyty, mutta tähän kyllä tarvitaan ilman muuta parannusta. Kiitos. Kiitos sitten Jens Nilsson. Eh, Kiitos. Kaksi asiaa. Ensiksi olen samaa mieltä näistä sosiaalisista kysymyksistä, kuten Varjo esittelijäkin sanoi, ne pitää ottaa huomioon meillä on vähemmistöpäätös tästä sosiaalisesta dumppauksesta ja tiedämme, mitä enemmistö ajattelee, joten sen pitäisi vaikuttaa myös tähän tekstiin. Toinen asia on se, että tässä puhutaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen panoksen maksimoimisesta. Miten voidaan nyt maksimoida panostukset? No, tästä minulla on esimerkkejä omasta maastani ja muualtakin. Olemme laatineet pitkän tähtäimen strategisen suunnitelman siitä, että tämä investointimuoto on tärkeää matkailun kehittämiseksi. Ja Ja, ja sitten olen huomannut, että rakenne- ja investointirahastot eivät voi investoida samaan asiaan. Se ei ole mahdollista. Jos saadaan EU-rahoitusta johonkin hankkeeseen, niin sitä ei voi saada toisesta EU-lähteestä. No onko tämä nyt sitten panostusten maksimointia? No ei todellakaan. Minusta meidän pitäisi voida koota yhteen kaikki rahoituslähteet, jotta voidaan rahoittaa strategisesti tärkeitä hankkeita, joilla voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Ja tämä on, on sitten tosiaan asia, josta pitäisi tehdä tarkistus. Kiitos. Sitten minä olen 12 vuotta jo istunut täällä parlamentissa ja kun kyse on periaatteesta, niin ainahan on näitä käyttäjä maksaa, ulkoisten kustannusten sisäistäminen ja kaikki nämä muut periaatteet, niin kaikissa valiokunnissa ja ryhmissä ja maissa on yhtenäinen kanta, mutta kun kyse on liikennehankkeista ja sitten eräs EPP-jäsenkin totesi, että liikenne liikenteessä eivät päde markkinatalouden lait. Ja sitten tässähän tilanne on se, että ympäristön kannalta haitalliset liikennemuodot saavat rahoitusta, mutta sitten ympäristöystävälliset liikennemuodot eivät saa. Tämä on poliittinen vinoutuma. Ja nyt on hyvä, että meillä on edustaja kilpailupolitiikan pääosastolta haluaisimme myös selkoa siitä, että minkä takia aina komissio katsoo tieliikennettä. Tieliikenteessä pitää kilpailun olla toimivaa, mutta entä sitten vesiliikenteessä ja ilmaliikenteessä? Ja kun sitten verrataan näitä resursseja, joita eri liikennemuotoihin osoitetaan, niin ne eivät ole todellakaan vertailukelpoisia. Jos ajatellaan vaikkapa kerosiinikustannuksia, niin se saa alvihelpotuksia. Ja sitten loppujen lopuksi raidematkustajat maksavat tämän kaiken. Eli raidematkustaminen on, on kalliimpaa kuin lentäminen. Tämä on aivan kummallista. Ja näin ollen haluaisinkin osoittaa kysymykseni komissiolle, mitä kilpailupolitiikka aikoo tehdä tämän eteen. Miten te voitte hyväksyä sen, että ne periaatteet, jotka olemme yhdessä hyväksyneet, eivät toimi liikenteen alalla. Ja Stefan Simon nyt varmasti kilpailupolitiikan pääosastolta meitä hieman valaisee. Ole hyvä. Wir haben drei Menschen von der DG Competition hier. Meillä on kolme ihmistä kilpailupolitiikan pääosastolta. He varmasti miettivät, kuka käyttää puheenvuoron, ja meillä on kyllä tässä aikaa odottaa. this question does not seem in the first place a direct competition. Niin, tässä kysyttiin suorasta kilpailusta. Ilmeisesti viittasit ikään kuin valtiotukeen. Tämä voisi olla laitonta. Toistaiseksi veroasiat kuuluvat jäsenvaltioille. Tietysti joillain aloilla on pyritty verojen välttelyä torjumaan, mutta tällä alalla lainsäädäntö on jäsenvaltioiden tekemää. Me emme ole tällä alalla alkaneet toimia. Darf ich mal kurz hinweisen darauf? Niin. Kertoisin vielä, että Saksassa 23 lentokenttää meillä on, niistä 16 tuottaa tappiota ja niitä pidetään yllä, koska ne saavat jollain konstilla valtion tukea, mutta Berliinistä Breslauhun se oli myös tappiollinen raideyhteys ja mitään tukea sille ei saatu. Ja niinpä me vaadimme, että valtion tukea pitää saada kaikille liikennemuodoille tai sitten ei millekään. Ei voi olla näin epäreilua. Ja sitten verotuksen piirissähän on paljonkin mahdollisuuksia ja tiedän, että jotkut lentokentät, vaikkapa Haanissa ja Zweibrückenissä ovat keränneet itse rahoitusta, hyvä niin, mutta kaikki eivät suinkaan ole näin tehneet. Ja minkä takia valtion tukea voidaan siis komission suojeluksella antaa jollekin liikennemuodolle, mutta jollekin ei? Puhuitte lentokentistä, lentoyhteyksistä esimerkkinä, niin liikenne ala 90-luvulta sitä on liberalisoitu lentokentät. Ne on nähty pitkään infrastruktuurina, vasta sen kun tuli tuo tai tuomistamme päätös. Halle Leipzig tapauksessa tuli selväksi, että oikeudellisesti katsottuna juridisesti nähtynä myös valtiolliset investoinnit infrastruktuureihin tietyn ehdoin voidaan pitää tässä tukena. Me reagoimme 2014 vuonna, päätimme suuntaviivoista ja kävimme läpi tapauksia Espanjasta muun muassa joten toimimme kyllä. Ja tiedän kyllä, että Saksassa kolme lentokenttää korkeintaan tuottaa rahaa, kuten tiedätte. Meillä on kymmenen vuoden siirtymäaika asetettu, jonka aikana tukia voidaan myöntää. Sen jälkeen se loppuu, joten antakaa meille siinä suhteessa hieman aikaa. Olemme oikealla tiellä, mutta lähdemme hieman myöhemmin liikkeelle. Danke sehr. Und jetzt hat Wim... Kiitos. Sitten edustaja van de Kamp. For mein Bild, uh... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, jotta minä nyt tämän selvästi ymmärtäisin. Minusta on hienoa, että tähän kysymykseen on vastattu, mutta minusta olisi hyvä, että komissio voisi myös vähän ottaa kantaa Jackie Fosterin tekstiin, jos mahdollista. Onko tähän aikaa? Also ich kann da nicht zu sagen, aber die Kommission... Minä en voi tähän sanoa mitään, mutta komissio varmasti näin tekee. En tiedä, kuka teistä on nyt vuorossa, mutta me tietysti olemme kiinnostuneita käymään keskustelua tästä tekstistä nyt. Eli puheenvuoro on teillä. Okay, I'm DG Competition and not... Niin, olen kilpailupolitiikan pääosastolta, en edusta koko komissiota. Oman osastoni näkökulmasta voin vahvistaa nämä. Ja todellakin parlamentin pitäisi nyt nopeasti saada käsitellyksi tuo neljäs rautatiepaketti. Rautatiet ovat asioita, ala, jolla tapahtuu ja pikemminkin sitten jäsenvaltioiden ja parlamentin pitää sitten ottaa käyttöön sopiva lainsäädäntö. Komission hat jetzt Haluaako komission jälkeen joku käyttää puheenvuoron Kosmas Lotowski Jackie Fosterin puolesta? Ole hyvä. Also ich bedanke mich für... Kiitos kaikille kommenteista Fosterin nimissä ja odotan innolla keskustelua joka tästä sitten seuraa. Kiitos. Danke sehr. Also. Kiitos. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on 13. äänestetään tässä valiokunnassa ja sitten Ekon valiokunnassa 5.12. ja täysistuntoäänestyksen päivämäärää ei vielä tiedetä. No niin, sitten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Euroopan investointipankin vuosikertomus Boguslav Liberatski on tässä äh, esittelijänä. No hänkään ei ole paikalla. Tämähän on nyt päivän tilanne todellakin, mutta Lucy Anderson häntä edustaa. Ole hyvä. Well, I'm very pleased. Kiitos. On hienoa, että Boguslav Liberatski on pyytänyt minut korvaamaan tässä, kun esittelen hänen lausuntoluonnoksensa joka käsittelee Euroopan investointipankin rahoitustoimia, arvon jäsenet ja muut kollegat. Euroopan investointipankki on aina ollut tai antanut suuren panoksen saapumassa liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. EIPn investoinnit ovat voimakkaan panoksen kasvuun ja työpaikkoihin ja tiedän tämän henkilökohtaisesti myös, kun on investoitu Lontooseen liikenneinfrastruktuurimme siellä EIPn lisäksi on myös muita rahoituksen lähteitä EU:ssa tällä lailla, kuten verkkojen Euroopan väline, kohesiorahasto tai rakennerahastot. Tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, että eri rahoituksen lähteiden käyttäminen on koordinoitu toimijoiden välillä, kuten EIP, komissio ja jäsenvaltiot. Tämä koordinoitu rahoitus Boguslavin mielestä pitäisi keskittyä EUn tavoitteisiin, kuten on määrätty ten tv kostosta Pitäisi myös muistaa, että kaikki rahoitusvälineet eivät ole suunniteltu, että käytettäisiin samojen investointiparissa. Muun muassa verkkojen Euroopan välineet kehittyvät, keskittyvät tukiin, joita käytetään hankkeisiin, jotka ovat vähemmän houkuttelevia yksityisille sijoittajille, kun taas EIP-rahoitus tulee lainojen ja muiden välineiden muodossa. Ja sen tavoitteena on usein aktivoida yksityistä rahaa. Senpä vuoksi esittelijä korostaa, miten Tärkeää on varmistaa koordinoituminen lisäarvo ja lisärahoitus, joten hyvät naiset ja herrat, esittelijä haluaisi alleviivata, että EIP pitäisikin tarpeeksi huomiota maantieteelliseen tasapainon investoinneissa. Uudet ja vanhat jäsenvaltiot ne pitäisi hyötyä yhtä paljon EIPn rahoituksesta alalla tässä yhteydessä on tärkeää myös korostaa, että suuntaviivat julkisille ja yksityisille kumppanuuksille ja niitä hankkeille, niitä pitäisi kehitellä, jotta varmistetaan oikeuden varmuus ihmisille, jotka ovat mukana valmistelemassa EIP-hankkeita. Pitäisi välttää kriminalisoituminen, joka johtuu eri tulkinnoista sääntöjen osalta. Lopuksi ihmisille, mutta ei vähäisemmällä, pitää hyvänä sitä, että pitkitetään esiriä ja jatketaan sitä ja toivoo, että sen myötä tnt verkot saadaan päätökseen vuoteen 2030 mennessä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Ja Wim on taas pyytämässä puheenvuoroa. Ole hyvä. En middag met vele handicaps, eh, omdat iedereen... Kyllä, puheenjohtaja. Niin tämä on aika epäonninen iltapäivä. Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat vasta matkalla tai heillä on jotain muuta tekemistä ja ovat kovin kiireisiä kaikki. Minä haluaisin aivan ensiksi kiittää tässä edustaja Liberatskia ja myös edustaja Anderssonia tästä erinomaisesta lausunnosta, jonka ovat laatineet. Se on todella mielenkiintoinen tämä ehdotus liittyy Euroopan investointipankin rahoitustoimiin ja vaikuttaa siltä, että Liberatskin mielestä tässä ovat nyt selvät seikat esillä. Investointipankki on todella tärkeä tekijä liikennealalla. Täällä puhutaan 40 miljardista, jotka ovat investointipankin kautta menneet investoihin viime vuonna. Tämä on aika suuri määrä. Mutta mitä tässä on taustalla? Esir on jäänyt jälkeen, jos tutustuu läheisesti siihen, mitä investointipankki tekee, niin voidaan havaita, että kaikissa näissä suurissa hankkeissa on hyvin valmisteltavaa työt. Ja mitä 2015 investoidaan, tämä ei vielä näy 2016. Tuloksia ei vielä näy, vaan pitää odottaa vuoden 2018 tai jopa pidemmälle. Eli olisi aika hyvä, jos investointipankki pitäisi tämän mielessä ja kertoisi tästä. Tästä pitäisi tiedottaa näistä investointihankkeista, esirin hankkeista liikennealalla. Tässä on paljon tietämättömyyttä, eli asiat etenevät ihan hyvin, mutta hedelmiä ei vielä voida nähdä. Ja sitten jos puhutaan tästä kestävyydestä. Meillä on COP21 ja on päätös ja eri suuntaviivat ja voidaan havaita, että kestävyys ja innovaatio etenevät rinta rinnan. Eli kyllä investointipankilla voisi tässä olla tärkeä rooli, jotta näitä edistettäisiin. Ja lopuksi sitten sanoisin vielä, jos puhutaan siitä, että on riippuvaisia näistä tukiaisista ja siitä, mitä täällä on puhuttu nimellä blending. On käytettävä erilaisia rahoitusmuotoja, sekä avustuksia että lainoja pitää katsoa, miten ne voivat täydentää toisiaan, sillä on paljon jäsenvaltioita ja projektivastaavia, jotka eivät ymmärrä tätä täydentävyyttä. Eli ehkä hyvä olisi, jos investointipankki voisi selventää esimerkiksi tässä Libertskin tekstissä tätä blending käsitettä, eli miten yhdistetään näitä eri rahoituslähteitä. Kiitos. Dank. Der nächste ist Dominik Kiitos. Sitten Dominik Rikke. Pas grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faudra. Mitäköhän tähän vielä voisi lisätä? Pitäisi tarkastella vielä vähän tarkemmin tätä mietintöä. Ehkä Vimin puheenvuoron täydentäisin vielä sen verran, että Euroopan investointipankki on pankki, Eli tämä ei ole mikään EUn sisäisen politiikan väline. Ja tässähän on korostettu sitä ja mietinnössäkin korostetaan sitä, että Euroopan investointipankin työssä on tärkeää, että otetaan huomioon jäsenmaiden intressit ja tietysti myös alueelliset intressit ja myös ekologinen näkökulma. Ja tästä näkökulmasta voidaan todeta, että pankki tekee todella hyvää työtä. Ja erityisesti näitä infrastruktuurihankkeita voidaan tässä kannattaa, mutta siitä huolimatta huomataan, että tässä ei ole tällaista rakenteellista niveltymistä siis näihin komission toimielimiin, jotka sitten rahoituksesta huolehtivat ja Euroopan investointipankki kun ajatellaan näitä rahastojen käyttöä, vaikkapa Connecting Europe-välineen käyttöä, niin tässä ei, näiden rahojen käyttö ei ole suoraan yhteydessä pankin normaaliin toimintaan, ja niinpä ESIR-rahasto, johon sisältyvät nämä, nämä takuvälineet, niin tämähän on komis- tai pankin sisäisen valvonnan alaisena. Ja tässä saattaa tulla ongelmia eteen ja olisi tärkeää, että nämä rahoitusvälineet olisivat toisiaan täydentäviä. Ja sitten, jos ajatellaan juuri näitä lainatakuita ja muita, ja tässä saattaa olla hallinnollinen ongelma, jota pitäisi tarkastella. Tässä nyt ei voida, äh, voida tätä ehkä olettaakaan olevan tässä. Tässä raportti on laadittu, kuten aikaisemminkin. Tässä jotkut asiat on yhdistetty suoraan komission toimintaan, siis yhd- ja juuri tämä yhteys pankin ja komission välillä, ja sitten juuri tämä investointituki ja lainatakuut. Ja tässä pitää miettiä näitä hallinnollisia kiemuroita ennen kuin pohdimme, miten otamme kantaa tämän pankin normaaliin toimintaan. Ja tähän pitäisi vielä siis pureutua. Danke sehr, die nächste Kiitos sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Liberatskille tästä luonnoksesta. Minulla on kaksi huomiota, joita koskien tulen tekemään myös muutosehdotuksia. Ensinnäkin haluan muistuttaa meitä kaikkia, jos pääsi jo unohtumaan, että äänestimme parlamentissa juuri viime viikolla Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisestä. Ja ilmaston lämpeneminen ei kuitenkaan pysähdy vielä parlamentin juhlaistuntoon, vaan todellisia konkreettisia toimia tarvitaan ja useimmiten nämä toimet tarvitsevat myös rahoitusta. Siksi peräänkuulutan sitä, että jatkossa julkiset resurssit jäsenmaissa ja EU-tasolla suunnattaisiin siten, että ne auttavat meitä vähentämään päästöjä, irrottautumaan fossiilisista energialähteistä ja hillitsemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia näin myös liikennesektorilla ja puhuttaessa myös EIBn rahoituksen kokonaisuudesta. Tämä on mielestäni aivan keskeistä ja toivon sen tulevan huomioiduksi liikennevaliokunnan kannassa. Osaltaan tämä edellyttää tietysti myös hankkeiden arvioinnin ja vertailtavuuden menettelyjen uudistamista siten, että hankkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä kulkumuotosiirtymät tehdään näkyviksi ja otetaan huomioon. Toinen asia, toivon, että me voisimme muuttaa ajatteluamme ja emme puhuisi liikenneinfrasta ainoana ratkaisuna, vaan oppisimme näkemään, mitä voimme tehdä olemassa olevan infran puitteissa kehittämällä ja tehostamalla liikenteen operointia ja palveluita. Liikenteen palveluistuminen, automatisaatio kehittyy nopeasti ja pelkonani on, että teemme tällä hetkellä itse asiassa hurjia määriä turhia tai vääriä investointeja pohjaten ne pelkästään nykyolettamukseen ja nykyisiin käyttäytymismalleihin. Siksi esitän, että tässäkin raporttiluonnoksessa ei puhuttaisi pelkästään liikenneinfrasta, vaan myös palveluista ja tulen esittämään näitä tukevia muutosehdotuksia. Kiitos. Vielen Dank. Der nächste ist Robert Siele. Kiitos sitten Robert Siele. es atvainojos, ka nokavēju, bet tāpatās pateicos Liberāts kungam par ziņojumu. Anteeksi, että olen myöhässä, mutta haluaisin kiittää edustaja Liberatskia hänen esittämästään tekstistä, sillä tämä lausunto, joka koskee investointipankin ensimmäistä osiota, osoittaa jo sen, mikä täällä valiokunnassa on todettu. 50 prosenttia näistä investoinneista ovat niin kutsutuissa vanhoissa tai suuntautunut niin kutsuttuihin vanhoihin EU-maihin. Itä-Euroopan maat eivät ole saaneet rahoitusta yhteenkään vakavasti otettavaan hankkeeseen. Eli tässä on maantieteellinen epätasapaino, joka vain lisääntyy ajan myötä. Ja jos katsomme vähän sitä, mitä alun perin suunniteltiin, niin tarkoitus oli, että olisi 45 prosentin maantieteellinen keskittymä, mutta voidaan kuitenkin todeta, että tämä nyt lähtee kolmesta suuresta maasta. Jos katsotaan energia-alaa, 30 prosenttia oli tarkoitettu energiainfrastruktuurihankkeisiin, 40 prosenttia on laitettu energiahankkeisiin. Eli nämä ongelmat olisi voitu ennakoida. On olemassa valtava epätasapaino. Bratislavan kokouksessa itse asiassa päätettiin, että esiriä jatketaan kahdella vuodella, mutta periaatteessa mitään ei muuteta. Ja minä suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, mitä nyt tehdään. Me olemme pyrkineet edistämään liikennepolitiikkaa ja tarkoitus oli tukea ympäristöystävällisiä liikennemuotoja, kuten rautateitä, mutta jos sitten tarkastelemme sitä, mihin rahoitus suuntautuu, niin itse asiassa se menee sellaisiin liikennemuotoihin, joilla voi helpommin saada pääomavoittoja. Ja siksi olen sitä mieltä, että Liberatskin lausunnon avulla meidän pitäisi tai yhteydessä pitäisi ottaa esille nämä ongelmat ja pitäisi pyrkiä tekemään muutos tähän poliittiseen lähestymistapaan kaikkien eri aspektien osalta. jos ajatellaan sitä, miten päästään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Sitten Filin O'Connor komission puolelta. Hetkinen, vaanko Herald Reuters on saapunut paikalle. Tervetuloa ja tietysti mielellämme kuuntelemme hänenkin näkemyksiään, vaikka hän ei ole ole kuullut koko keskustelua, mutta hänellä on niin paljon kokemusta, että tämä tuskin haittaa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Ja todellakin on vaikea nyt tässä tilanteessa reagoida puhujiin, mutta haluaisin omalta puoleltamme todeta, että kahden vuoden sisällä olemme nyt huomanneet, että tuo yhteyksien Eurooppa-väline on kehittynyt oikein positiivisesti ja tiedätte varmasti, että melkein koko budjetti on nyt jaettu noin 20 miljardia euroa. Ja kaikki tarjouskilpailut on merkitty yli. Ja meillä on todella paljonkin projekteja, jotka voidaan sitten viedä eteenpäin. Ja näitä voidaan sitten siirtää tuleville tarjouskilpailukierroksille, mikäli tälle saadaan lisää budjettia. Ja me olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti korkean lisäarvon tuottamiseen ja, ja näihin yhteyksiin ja tietysti ympäristöystävällisyyteen, maantieteelliseen balanssiin sitä tuemme ja sen varmistamme. ESIR on tässä keskustelun keskiössä ja sekin on edistynyt mukavasti. Me olemme huomanneet, että monet projektit keskittyvät nimenomaan laivaliikenteeseen ja rautatieliikenteeseen. 24 hanketta, 9 miljardia euroa ovat nämä lukutiedot ja meillä on tällaisia vihreitä meriliikennehankkeita, jotka ovat yhteissummaltaan noin 5 miljardia euroa. Ja todellakin Esirin ensimmäisenä vuonna edistys on ollut nopea ja tässä on myös 500 miljoonaa esiriä pidennetty ja se jatkuu siis vuoteen 2020 asti ja toivomme, että voimme myös laajentaa ESIR-välinettä vielä enemmän sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja pyrimme myös äh, tätä täydentävyyden periaatetta alle, alleviivaamaan vielä enemmän ja ottamaan entistä enemmän rahoitettavaksi näitä rajat ylittäviä projekteja. Ja tosiaan on hienoa, että valiokunta on laatinut tällaisen edistymiskertomuksen. Tästä asiasta on hyvä, että tätä pidetään esillä. Nyt en ole keskustelua kuullut, joten puhutan, päätän puheenvuoroni tähän ja vastaan sitten mielelläni tietysti kysymyksiin. Kiitos sitten vielä Lucy Anderson. I, I am Mr. Liber- niin, minä olen herra Liberatski nyt äh, ikään kuin. Ja ette kuulleet keskustelua, joten lyhyt tiivistelmä. Yritän ainakin niin pääpointtina useimmilla täällä oli ja poliittista konsensusta varmasti tästä on kovastikin, eli että aiheet, jotka liittyvät siihen, että varmistetaan, että blending-rahoitus hankkeissa tapahtui ja että käytetään luovasti olemassa olevia varoja. Tämä tuli esille. Sitten EIBn luonne pankkina tuli esille ja se aiheuttaa tiettyjä seuraamuksia, mitkä on tärkeää ottaa huomioon. Täällä sanottiin kovasti, niin kuin sanotaan raportissakin, että maantieteellinen tasapaino, satelon hankkeita siis uusissa ja vanhissa jäsenvaltioissa, on äärimmäisen tärkeää. Totta kai myös ympäristöaspekti. Tiedän, että olette työstäneet tätä paljon, mutta pitää varmistaa, että hankkeet ja että komissio voi varmistaa, että siis hankkeissa ympäristö, ystävällisyys on etu siellä kaikissa toimissa alalla. Ja koordinoiminen on totta kai myös tärkeää. Kuten Boguslav sanoo, täydentävyys, lisäarvo rahoituksen osalta, joten paljon sopua on tässä raportissa ja tässä valiokunnassa näistä asioista. Da hatte sich Herr Reuters nochmal gemeldet und ich glaube, da sind wir einverstanden, dass... Nyt kun herra Reuters on taas käyttänyt pyytänyt puheenvuoroa, annamme sen hänelle mielellämme. Kiitos. Niin, haluaisin yhteen asiaan reagoida. Tuo, jonka otitte esille, tuo sekoittaminen. Kiitos äh, herra Kremer, että annoitte puheenvuoron. Ihan lyhyesti otan tähän kantaa. Totta kai komission ehdotukset sisältävät myös tämän sekoittamisvälineen joka mahdollistaa yhden miljardin lisärahoituksen, ja tämähän oli varattu jo yhteyksien Eurooppa-välineeseen innovatiivisena rahoituselementtinä, ja tähän sisältyy se ehto, että, että tämä, tätä rahoitusta yhdistetään tai sekoitetaan esiriin tai muihin pankkituotteisiin, ja tämä mahdollistaa juuri avautumisen muihin suuntiin juuri nämä asiat, jotka täällä tulivat esille, että voitaisiin entistä enemmän korostaa tuota ympäristöystävällisyyttä ja maantieteellistä balanssia. Se oli Esirin ensimmäisenä toimintavuonna aika hankalasti saavutettavissa ja sitten tarkoitus on laajentaa toimintaa myös niihin jäsenmaihin, jotka tätä välinettä eivät ole aikaisemmin niin käyttäneet. Eli tämän blending-aloitteen idea oli, että voidaan vähän laajentaa tätä alkuperäistä ajatusta ja laajentaa tätä rahoitusmuotojen runsautta. Meidän mielestämme tämä on hyvin positiivista ja toivomme, että tämä valiokuntakin sitä sitten tukee ja näin voidaan yhdessä pankin kanssa tarjottavia tuotteita laajentaa ja kehittää näin. Toch nog een beetje tijd hebben. Zou... Puheenjohtaja, koska tässä on vielä vähän aikaa, niin minäkin haluaisin nyt käyttää tämän mahdollisen hyväksi ja esittää komissiolle kysymyksen. Tämä blending eli rahoituslähteiden yhdistämisasia, no, on hieno kuulla, kun siitä puhutaan, mutta olisi hyvä tietää, mitä voitte verkkojen Eurooppa hankkeesta sanoa, ja siinä on tämä use it or lose it periaate, eli jos rahoja ei käytetä, niin sitten ne menetetään. Olen ollut ymmärtäminen, että on sellaisia hankkeita, jotka eivät onnistu siksi, että ei ole tarpeeksi rahaa paikalla tasolla niitä rahoittaa. Ehkä komissio voisi näin antaa nopean vastauksen, jos tämä on mahdollista, ei sitten, mutta olisi ehkä hyvä nyt käyttää tämä tilaisuus hyväksi, ja olisi hyvä, jos ehkä ymmärsitte tämän kysymyksen. Toivohan kuolee aina viimeisenä, joten annan vielä herra Reutersille puheenvuoron. Niin, kiitos. Edelleen käytän englannin kieltä, mikäli se sopii parlamentin jäsenille. Tämä use it or lose it periaate on todellakin osa yhteyksien Eurooppa-välinettä, ja jos hankkeet eivät toimi niin kuin rahoitussopimuksissa lukee ja vaaditaan, niin silloin komission edustaja yhdessä sitten rahoituslähteen edustajan kanssa aloittaa menettelyn, jonka perusteella sitten rahat peritään takaisin tai projekti kumotaan, mikäli se ei täytä tavoitteitaan. Meillä on ollut kaksi tarjouskierrosta. Ensimmäisellä, jossa oli 14 ja 15 projekteja ja näiden projektien pituus on yksi tai kaksi vuotta. Ja näihin sovelletaan use it or lose it periaatetta, mutta tässä vaiheessa se on vielä ennenaikaista. Mutta äh, sitten MFFn tarkistuksessa varmasti otetaan käyttöön vielä tämä projektien keskipitkä tai puolivälin arviointi 2018 ja silloin sitten voidaan jopa joutua takaisin perintään, mikäli, mikäli äh, ne eivät ole täytä vaatimuksia. Jotkut hankkeet ovat kolme-neljä kertaa laajempia kuin mitä on valittu ja näin ollen äh, paljon hyviä kandidaatteja on jäänyt rannalle ja sitten rahaa voidaan helposti sinänsä siirtää hankkeesta toiseen. Tämä ei tietenkään ole tavoitteemme, koska olemme valinneet hankkeet juuri siksi, että ne tuovat EU-lisäarvoa. Mutta meillä on paljon myös hankkeita, jotka myös tuovat EU-lisäarvoa, joille ei ole voitu antaa rahoitusta ja niillekin mielellämme antaisimme rahoitusta. Eli emme siis tätä, tätä huviksemme käytä saadaksemme rahaa muille hankkeille, mutta noudatamme kyllä asetuksen ehtoja, että hankkeet sitten todella etenevät niin kuin on sovittu. Eli tässä ei ole mitään matemaattista mallia, että 10-20 prosenttia pitää aina periä takaisin, vaan ainoastaan kyse on siitä, että tarkkaan seuraamme projektien toteutumista ja mikäli ne eivät etene, niiltä peritään rahat pois ja ne annetaan sitten seuraaville projekteille. Kiitos. No niin. Nyt tämän päivän kokous on melkein lopussa. Yksi muutos vielä 13.10. Niin, anteeksi, 14.10. mennessä pitää tarkistukset toimittaa. 10.11. äänestetään tässä valiokunnassa, 29.11. Ekon valiokunnassa ja sitten täysistunnossa joulukuussa. Tämän päivän istunto päättyy tähän. Koordinaattorit jatkavat vielä kokousta. Ja toivon, että ne, jotka nyt eivät osallistu koordinaattoreiden kokoukseen, lähtevät salista. Ja äh, nyt me olemme aika hyvin aikataulussa. Lusi, voitko soittaa Ertokille, että onko hän vielä tulossa paikalle? Äh, jos näin on, niin voisimme tosiaan ihan pikkutauon jälkeen jatkaa saman tien. Ja sitten jos hän tulee, niin saa sitten heti käyttää ensimmäisenä puheenvuoron. Bitte? Kommt doch gleich. Zweite Tagesordnungspunkt.